kalastukseen kohdentaa. Kiitoksia esittelijälle. Tästä äänestämme huomenna kello 12. Seuraavaksi Cornelis Visserin mietintö kalavarojen säilyttäminen teknisten toimenpiteiden avulla. Esittelijän tilalla Fragas Teves, neljä minuuttia. Kiitokset puhemies. Kiitän esittelijää, koska hän on ottanut huomioon komission esityksen tärkeimpiä kohteita. On totta, että teknisten toimien kohdalla tietyt periaatteet ovat hyväksyttäviä, mutta tois, toisaalta joskus mennään vain yksityiskohtiin. Haluaisin sanoa tämän siksi, koska puiteasetuksessa on vähimmäissäännöksiä ja tämän jälkeen on annettu lisälainsäädäntöä. Yhä enemmän komitologialle on annettu toimivaltaa. Yhteispäätösmenettely kuitenkin olisi tässä suotavaa, niin kuin virsikirjassakin todetaan, koskien tulevaa yhteisön kalastuspolitiikkaa. Tämä on tärkeää, koska me puhu mistä tahansa kalapolitiikan alasta, vaan yhteisestä kalastuspolitiikasta. Siinä voi käydä niin, että yhteisiä sääntöjä alueellistetaan liikaa olisi vältettävä syrjintää laivastojen välillä. On mahdollista, että alueellisilla laivastoilla olisi vähimmäiskoot alueellisten sääntöjen mukaan. Kuitenkin nämä vähimmäismitat ja verkkosilmäkoot pitäisi olla yhteisesti sovittuja parlamentin neuvoston tasolla. Tähän suuntaan menevät kalastusvaliokunnan muutosehdotukset. Tarkoituksena on antaa komitea menettelyyn ainoastaan yksityiskohtia neuvoston päätettäväksi pitäisi jättää kieltoalueet, verkkokoot, pois heitettyjen saaliiden kohtalo ja muu, koska ymmärrämme, että kaikkiin toimijoihin olisi sovellettava samoja pelisääntöjä. On muistettava, että tässä politiikassa on yhteisöllistetty ainoastaan pääsy markkinoille hallinto- ja suojelupolitiikkaa, valvontapolitiikasta puhumattakaan jättää jäsenvaltioille valtavasti liikkumavaraa, jota ne hyödyntävät omien laivastojensa hyväksi muiden kustannuksella. On hyvä, että yhdist- yhteisöllistetään valvontaa olisi mahdoton ymmärtää, jos pyrittäisinkin hajauttamaan sääntöjä niin, että säännöt riippuisivat paikasta. Tästä riippuu koko kalastuspolitiikan tulevaisuus. Se on tärkeää ennen uudistusta 2012. Mitä tulee tähän yhteiseen verkostoon, uskon, parlamentti on antanut hyvän vaihtoehdon ja todennut, missä tapauksissa kyydissä voisi olla useampia verkkoja. Toivon, että komissio voi ottaa huomioon kalastusalan suuret huolenaiheet, jotka olivat myös kalastusvaliokuntamme huolia. Kiitoksia. Merci, monsieur le commissaire, je vous en prie. Sitten komission jäsen. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijä Visseriä, Rofraakaa ja kalatosvaliokuntaa tästä mietintöehdotuksesta koskien teknisiä toimenpiteitä. Tämä on hyvin tekniken, tekninen asia ja tekniset suojelutoimenpiteet toimenpiteet Atlantilla perustuvat hyvin pitkälti Itämerellä jo hyväksyttyihin toimenpiteisiin. Nämä löytyvät eri säännöksistä vuoden 1998 asetus Pohjanmereen koskien lisätekniset toimenpiteet eh, ja myöskin säännöksiä, joista löytyy huomattava määrä teknisiä sääntöjä. Ja huolimatta näistä tämänhetkinen lainsäädäntö, sen täytäntöönpano on hyvin hankalaa. Komissio on hyväksynyt uuden ehdotuksen Atlanttia koskien viime vuonna. Ehdotus laadittiin sen jälkeen, kun sidosryhmiä jäsenvaltioita kuultiin laajamittaisesti vuosina 2006 ja 2007. Tässä saatettiin kaikki säännöt yhden asetuksen alaisuuteen ja täten juridinen johdonmukaisuus lisääntyisi. Lisäksi tarkoituksena on täsmentää ja yksinkertaistaa näitä sääntöjä. Aivan erityistä huomiota on kiinnitetty aluksilla suoritettaviin tarkistuksiin ja siihen, että kustannuksia kalastajien kohdalla tulisi vähentää. Haluan myöskin luoda puitteet reaaliaikaiseen sulkemiseen – on tehty ehdotuksia, jotta neuvoston tasolla voitaisiin tehdä ehdotuksia komitologiaan liittyen. Ja täten vältyttäisiin siltä, että poliittisella tasolla hallinto on heikkoa. Tätä mietinnössä ei tueta, koska yksi, kuusi ja seitsemän niissä vaaditaan sitä, että saataisiin neuvoston asetus näistä yksityiskohtaisistakin teknisistä säännöistä me emme halua jatkaa mikrohallinnoinnin tasolla, mutta jos me otamme huomioon sen, mitä mietinnössä sanotaan komitologiasta, niin komissio on valmis tarkastelemaan toimenpiteitä, jotka samaan aikaan kun ne pitävät kiinni komitologiasta alueellisella tasolla, niin sitten viedään neuvoston tasolle sellaiset asiat, jotka osoittautuvat arkaluontoisiksi. Komissio voi osittain hyväksyä tarkistukset kaksi ja kolme, jossa on kysymys alueellistamisesta ja siihen, että tiettyihin markkinasääntöihin puututaan esimerkiksi mitä tulee lajien minimikokoihin. Komissio ehdottaa uusia sääntöjä reaaliaikaiseen sulkemiseen, jotta vähennettäisiin poisheittoja. Nämä ovat tehokkaita keinoja, jotta poisheittojen määrää vähennettäisiin ja jotta mahdollistettaisiin se, että voitaisiin keskittyä todellisiin saalisiin. Tästä syystä emme voi hyväksyä tarkistuksia 4, 5, 21, 3 ja 4. Tässä puhutaan määrän korvaamisesta painosta ja tässä suhteessa sivusaalistarkistukset ovat hyväksy, hyväksyttävissä ja mitä tulee välimatkaan liittyviin poikkeuksiin, niitä me voi hyväksyä. Näitä välimatkakysymyksiä täytyy tutkia syvällisemmin ja niihin tulee puuttua tulevissa lainsäädännöissä. Tarkastuksen nimissä me haluamme soveltaa tätä yhden verkon sääntöä. Komissio on valmis hyväksymään, tarkastelemaan ehdotuksia, jos argumentteja löytyy ja kun otetaan huomioon tarkistuksen 11 säännöt. Muut ulottuvuudet komission ehdotuksessa ovat hyvin teknisiä ja monet liittyvät siihen, miten Atlantilla välineitä käytetään. Ja myöskin kalatalousvaliokunta on puuttunut näihin ehdotuksiin ja tehnyt tarkistusehdotuksia, joiden tarkoituksena on parantaa tätä ehdotusta. Minun täytyy kuitenkin äh, sanoa, että tarkistus 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 ja 22 eivät ole hyväksyttävissä koska me olemme jo tämänhetkistä lainsäädäntöä yksinkertaistaneet ja ne tulevat yksinkertaistamaan tarkastuksia aluksilla. 18 ja 19 niitä me emme voi hyväksyä, koska tästä on jo lainsäädäntöä, johon on päädytty neuvostossa saavutetun yhteisymmärryksen jälkeen, joka perustuu tieteelliseen todistusaineistoon voin tukea ajatusta, joka löytyy tarkistuksessa 27, ja täten kun uusia teknisiä toimenpiteitä otetaan käyttöön, niin silloin komissio voi lykätä tätä täytäntöönpanoa, jotta annetaan eri osapuolille riittävästi aikaa sopeutumiseen. Merci beaucoup. Kiitoksia sitten Kasaka PS yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Nyt on minun vuoroni eh, kiittää komissaaria tästä lainsäädäntöaloitteesta, samoin kuin esittelijäkin, jota eh, tänä iltana Carmen Fraga Esteves eh, edusti. On aivan totta, että että jonkinnäköisen, jonkinnäköinen säännöstön yksinkertaistaminen oli todellakin tarpeen, mutta tässä on kyllä syytä mennä vielä paljon paljon pidemmälle parilla alueella alalla ainakin ensinnäkin pois heitetyt kalat se, miten tässä nyt ollaan toimimassa, se, että kaikki tällainen sivusaaliiden poisheittäminen ja ylimääräisen kalan poisheittäminen tulisi kieltää. Sitten me tässä kaivataan paljon tiukempia normeja aina kun eurooppalaiset kalastuslaivostot toimivat esimerkiksi Euroopan alueiden ulkopuolella. Kiitoksia puheenvuorot ilman puhujalista, eli Catch the Eye, Rova Doyle, ainoa puhuja. Kiitoksia puhemies Minusta tällainen selektiivinen kalastuskäytäntö on erittäin tervetullutta, koska se todella minimoimaan tällaiset hukkakalastuksen ja mahdollistaa sitten vastuullisen kalastuksen jatkamisen ehkäisten tätä, nämä sivusaalit. Ja näinpä kalojen pois heittäminen tulisi pyrkiä minimoimaan ja kestämään kokonaan tässä on tietenkin valitettavasti komplikaatioita luvassa, koska tämä lainsäädäntö ei ole yhdenmukaista eikä johdonmukaistakaan. Ja tässä pitää myöskin sitä huomioida sen, että miten kalastajien omasta keskuudesta löytyy huomattava määrä asiantuntijoita asiantuntemusta, koska tämä on kuitenkin viimeinen kalastuspoliittinen keskustelu tällä vaalikaudella. Haluan kiittää teitä, komissaari, ja teidän henkilökuntanne että siitä ajasta ja huomiosta ja perinpohjaisuudesta, joilla olette suhtautuneet tähän työhön. Olette aina ollut käytettävissä verrattuna esimerkiksi muiden komissaarien läsnäoloon ja sitoutumiseen. Kiitos. Ensimmäiseksi haluaisin kiittää näistä ystävällisistä sanoista. Haluaisin sanoa, että mitä tulee tähän asetukseen, kuten alustuspuheenvuorossani sanoin, niin tämä komitologian tarkoituksena on yksinkertaistaa tämänhetkistä monimutkaista järjestelmää näihin teknisiin toimenpiteisiin liittyen. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että meillä tulisi olla sellainen menetelmä, joka mahdollistaisi kuitenkin sen, että asia voidaan neuvostossa ottaa esille, jos joku asia osoittautuu poliittisesti arkaluontoisesti. Sitten mitä poisheittoihin tulee, olen jo ryhtynyt toimenpiteisiin, jotta poisheittojen määrä vähennettäisiin, aivan erityisesti mitä tulee Pohjanmeren ja Turskan elvytyssuunnitelmaan. Me tulemme tekemään lisäehdotuksia esimerkiksi yleisesti ottaen sillä tasolla, Eh, tässä tulemme tekemään ehdotuksia vuonna 2010 ja me tulemme lähestymään tätä hyvin holistisella tavalla ja yhteisymmärryksessä YKPn kanssa, jotta lopputuloksesta tulisi se, että eh, poisheitot loppuisivat. Haluaisin itse kiittää kunnianarvoisia parlamentin jäseniä ja kalatalousvaliokunnan jäseniä siitä jatkuvasta tuesta, jota he ovat komissiolle osoittaneet, eh, kun ne ovat käsitelleet näitä hyvin monimutkaisia kalatalousasioita. Madame Fragais Kiitoksia. Fragais kaksi minuuttia. Kiitoksia. Kiitän komission jäsentä erityisesti yhdestä asiasta, jonka hän sanoi, nimittäin, että hän on valmis pohtimaan uudelleen komission kantaa koskien komitologiakysymystä. Olen tyytyväinen tästä, koska tämä parlamentti hyvin selkeästi tässä keskustelussa on osoittanut siis keskustelussa vali, valiokunnassa on osoittanut, että se ei ole yhtä mieltä komission pyrkimyksestä tässä asiassa. Se heijastuu myös vihreässä kirjassa koskien YKPn uudistuksia. Ja kyseessä on se, että että komitologia käytettäisiin vähän liikaa. Komissio vihreässä kirjassa perustelee sen niin, että kun ajatellaan yhteispäätösmenettelyä, jota parlamentti ensimmäistä kertaa voi käyttää Lissabonin sopimuksen myötä kalastuspolitiikassa ja komissio toteaa, että tämä aiheuttaisi viivästyksiä, mutta minusta tämä ei ole totta. Lainsäädäntöprosessi ei lykkäänny parlamentin takia eikä yhteispäätösmenettelyn takia, vaan viivästyksiä tulee siksi, että komissiokin viivyttelee ehdotustensa antamisessa. Olisi, oli hyvä keskustella. Ymmärrän kyllä komission jäsentä, että näin teknisessä asetuksessa on sellaisia teknisiä yksityiskohtia, jotka on annettava komiteologian menettelyyn, eikä niitä pitää käyttää neuvoston kautta, mutta se mitä me pidämme teknisenä ja se mitä te pidätte teknisenä, niissä on jotakin eroja. Me olemme rajoittavampia kuin te mutta en nyt halua tästä puh- pitkään puhua, kun en ole edes esittelijä, mutta haluaisin vielä tästä mm, verkosta puhua mm, kalastusvaliokunnassa kävi selväksi se, että komissio puolustaa tätä kantaa valvonnan takia. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että tämän yhden yhtenäisen verkon kautta valvonta on helpompaa mutta joskus kaikkia päätöksiä ei ehkä tarvitsisi tehdä. Kiitoksia. Huomenna äänestämme kello 12. Sitten äh, pureudumme kuuteen seuraavan mietintöön. Jos haluamme selvitä ennen puolta yötä, niin 10 minuuttia per mietintö on aika. Seuraavia